kohdan jälkeen sitten estyslistalla eteenpäin. Suullinen kysymys komissiolle. Työterveyttä ja turvallisuutta koskeva EUn strategia, strategiakehys kaudelle 2014-2020. Una, una autora de la pregunta, perdón. Kysymyksen esittäjä, laatija, edustaja Uskok saa puheenvuoron. Tack, talman. Kiitos eh, puhemies. Kriisien Euroopassa oikeudenmukaisuus ja turvallisuus on joutunut sivuraiteille ja tämä koskee hyvin pitkälti myös työmarkkinoita. Ja siinä on erityisesti kysymys eh, niistä eh, työympäristöistä, joista on tullut kovempia ja vaarallisempia. Se, että meillä on vahvat yhteiset säännöt työmarkkinoille, on voitto meille kaikille, ei ainoastaan niille, jotka työskentelevät, ei ainoastaan kaikille kansalaisille, vaan se on voitto myös yrityksille. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yritykset, jotka investoivat 10 euroa ennalta ehkäisevään työympäristötyöhön, voivat odottaa yli kaksinkertaista voittoa siitä. Se, että meillä on vahvat yhteiset säännöt hyvälle työympäristölle merkitsee myös sitä, että varmistetaan kilpailu yhtäläisin ehdoin ja jotta ei vääristettäisi kilpailua, tarvitaan yhteisiä minimistandardeja. Tämä ei luonnollisestikaan saa estää yrityksiä pitämästä korkeampia standardeja. Sääntöjen yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen, sitä ei koskaan saa hyväksyä ihmisten elämän ja terveyden kustannuksella. Ehdotukset siitä, että PK-yritykset saisivat poikkeuksen työympäristövaatimuksista, ei auta ketään, ei työntekijöitä eikä yrityksiä. Itse asiassa päinvastoin suuryritykset, niillä on tarpeeksi resursseja selvitä siitä, jos syntyy jokin onnettomuus tai joku jää pitkäksi aikaan sairaslomalle. Mutta pienemmillä yrityksillä marginaalit ovat pienempiä ja tilanne on ihan toinen. Jokainen työntekijä on merkittävä ja usein ei ole tarpeeksi vakuutuksia tai henkilökuntaa, joka hoitaisi asian, jos jotain tapahtuu. Siksi nämä työympäristökysymykset ovat tärkeitä myös hyvin pienissä yrityksissä. Kaikilla tulee olla oikeus samaan hyvään työympäristöön riippumatta siitä, missä yrityksessä työskentelee. Tämä on minun johtopäätökseni. Ne ehdotukset, joita EUn parlamentissa on tähän mennessä ollut, niissä on lähtökohtana ollut ihan toinenlainen näkemys. Siinä olisi annettu poikkeus yli 90 prosentille kaikista työntekijöistä EUssa, että ei olisi tarvinnut toimia näiden sääntöjen mukaan. Ja tällainen ehdotushan ei ole hyväksyttävä monille. Voisin väittää, että enemmistö tämän parlamentin jäsenistä ei tuota hyväksyisi. Ja jos nyt sitten nämä ehdotukset toistetaan tänä vaalikautena, niin niitä tullaan vastustamaan tiukasti. Sen vuoksi on niin tärkeää, että me puutumme tähän kysymykseen jo tämän vaalikauden alussa. Ratkaisuhan ei ole se, että vesitetään sääntöjä, päinvastoin vaan, että tehdään yrityksille ja ihmisille helpommaksi noudattaa sääntöjä. Tähän tarvitaan offensiivista EUn ohjelmaa, tarvitaan järjestelmiä tueksi, uudenlaisia riskinhallinta, välineitä PK-yrityksille, jotta voitaisiin helpottaa työympäristötyötä, vahvistettua AY-koulutusta niin, että työntekijät olisivat paremmin tietoisia siitä, millä tavalla hankalia työympäristökysymyksiä tulee käsitellä ja siihen, että todellakin yksinkertaistettaisiin asioita ilman, että heikennetään työympäristöä. EU tarvitsee siis hyvin nopeasti uuden työympäristöstrategian, joka kattaa kaiken työpaikka onnettomuuksista syöpäriskeihin ja psykososiaalisiin vahinkoihin ja rasituksiin. Meidän tulee ajatella pitkällä aikavälillä, meidän tulee ajatella radikaalisti, meidän tulee ajatella inhimillisesti. Meidän tulee olla hyvä unioni, työelämälle ja meillä täytyy olla kilpailusäännöt, joiden pohjalta voimme jatkaa sitä, että olemme vahvoja tuottajia, palveluiden ja tuotteiden tuottajia, joita sitten voimme myydä tai käyttää itse. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Meneer um, de, puhemies, valiokunnan äh, pysyvän komitean jäsenet parlamentin komissio on todella sitoutunut parantamaan työoloja ja aivan erityisesti työterveyttä ja turvallisuutta uusi EUn strateginen kehys, joka hyväksyttiin kesäkuussa, heijastelee tätä sitoumusta. Euroopan unionilla on jo huomattava määrä työsuojelulainsäädäntöä olemassa. Uusi strategiakehys täydentää oikeus, oikeusjärjestelmää hollisella tavalla, mutta antaa myös puitteet sille, että voidaan koordinoida kansallisia politiikkoja ja parantaa täytäntöönpanoa, toimeenpanoa. Kehyksessä tunnistetaan kolme päähaastetta. Halutaan parantaa toimeenpanoa, työsuojelulainsäädännön kohdalla aivan erityisesti pyritään parantamaan PK- ja pienyritysten kykyä saada aikaan kunnollisia ennaltaehkäiseviä toimia ja parannetaan työperäisiä sairauksia tarttuen uusiin, ja tule, uusiin riskeihin ja myös otetaan huomioon demokraattiset muutokset ja työvoiman ikääntyminen. Näissä kohdissa me voimme edistyä vain jos kaikki sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana. Komissio tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, Euroopan työsuojeluviraston kanssa. Meillä on myös kolmikantainen neuvoantava komitea työterveydestä ja turvallisuudesta ja sitten on tämä komitea, jossa on mukana työtarkastajia, jotta varmistamme sen, että olemassa olevat säännöt toteutuvat käytännössä. Virastossa samoin kaksi komiteaa käyvät läpi työohjelmiaan uuden strategisen kehyksen valossa. Minä jatkossakin otan mukaan työmarkkinaosapuolet neuvotteluihin ja käymme alakohtaista vuoropuhelua silloin, kun se on tarpeen kolmikantaisen neuvoantavan komitean avulla komissio aikoo kehittää välinen, jolla voidaan paremmin valvoa, miten kehys toteutuu käytännössä. Panen merkille teidän huomionne ja kysymyksenne tässä suussa kysymyksessä, että toivottavasti käyttöön aivan erityisiä indikaattoreita. indikaattoreita. Eri toimenpiteitä jo nyt toteutetaan esimerkiksi verkossa tapahtuva vir- riskiarviointi, jonka virasto on kehittänyt, samoin Euroopan laajuinen koulutusohjelma työtarkastajille. On tehty tutkimus siitä, miten parannetaan työtarkistusta pk-yrityksissä ja pienyrityksissä ja ottaen huomioon työterveys ja turvallisuus. Tällainen tutkimus on valmisteilla tällä hetkellä. Sitten otetaan, on oppaita hyvistä käytänteistä ja niitä haluta, näillä halutaan myös tukea pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä. On myös ohjelma sääntöjen tehokkuudesta ja tässä tavoitteeksi on asoitettu se, että yksinkertaistetaan ja järkiperäistetään juridisia puitteita aivan erityisesti otetaan huomioon PK-yritysten tilanne. Samanaikaisesti kuitenkin varmistetaan samantasoinen suojelu tässä mielessä komissio on aloittanut jälkikäteisen 24 olemassa olevan direktiivin tarkastelun tuloksia odotellaan 2015 vuoden loppuun mennessä. Vielä lisäksi strategisessa kehyksessä korostetaan tarvetta varmistaa, miten voidaan vaikuttaa henkiseen ruumiseen terveyteen, ja parlamenttikin on tukenut tätä kohtaa. Sitten vielä ottaa huomioon tarve parantaa tilastotietoja, jotka liittyvät työper- työturvallisuuteen ja perustaisi myös tietokanta. Tilastotiedolla on tärkeä rooli, voidaan estää erilaisia vammoja ja riskejä ja erilaisia ehdotuksia tullaan tämän vastaan. Sitten vielä lopuksi haluaisin mainita, että jatkuvan arvioinnin tulokset kohteena on siis direktiivit koskevat työterveyttä ja turvallisuutta. Sen pohjalta päätetään mahdollisesta uudesta lainsäädännöstä ja aloitteesta. Työsuojelulainsäädännön pitäisi perustua tarpeisiin, todisteisiin ja kaikki uudet ehdotukset tulevat perustumaan kunnolliseen vaikutusarviointiin. Kiitoksia. Gracias, Pasamos al debate. Kiitoksia. Sitten herra Becker. Arvon puhemies, arvon komission jäsen, hyvät kollegat, 46 vastaan yksi ja yksi työllisyysvaliokunnassa me päätimme tästä kysymyksestä komission jäsenelle. Ja päätimme myös, tai sanoimme siitä, että emme ole tyytyväisiä vielä asioihin liittyen tulevien vuosin painopisteisiin. Me olemme voineet nähdä hyvin vakaviakin sairauksia ja onnettomuuksia ja lääketieteellisiä ongelmia, joihin liittyy sitten hyvin kalliita lääketieteellisiä hoitoja ja hyvin paljon aikaa. Ja ne merkitsevät äh, tulonmenetyksiä sekä työntekijälle että työnantajalle. Ja komission jäsen ihan selkeästi tietää, mistä on kysymys. Minä tiedän sen, koska olin hyvin tyytyväinen, kun kuuntelin tässä, että hän nähtävästi ottaa huomioon kokonaiskuvan. Mutta me tiedämme, että me tarvitsemme vielä selkeämpiä tavoitteita ja aikamääriä näihin strategisiin puitteisiin minä uskon, että meidän pitäisi ottaa mukaan terveysriskien valvonta sekä selkeämmät äh, määritelmät äh, työpaikkasidonnaisille äh, onnettomuuksille ja sairauksille. Minusta me emme mitenkään ole vielä polkumme päässä ja iloitsisin kovasti, mikäli me voisimme tehdä teidän kanssanne vielä lisää konkreettista yhteistyötä, jotta voisimme toteuttaa nämä suunnitelmat. Kiitos. Gracias. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Steinruck. Komission ehdotus tuli kohtuullisen myöhään, koska parlamenttihan jo vuonna 2011 vaati seurantastrategiaa. Ja se, mitä tällä hetkellä meillä on pöydällämme, ei ole todella strategia. Kollega sanoikin jo, että tässä on selkeitä konkreettisia Äh, konkretisointeja ja tavoitteita ja aikatauluja. Ja koko ajan vaaditaan uusia asioita sen vuoksi, että teknologia uudistuu, työn muodot, muodot uudistuvat äh, ja syntyy uudenlaisia äh, sairauksia. Yli 80 prosenttia esimerkiksi masennuksista syntyy työikäisille. Ja hyvin monilla on lyhennetty työaika johtuen nimenomaan masennuksesta. Me tarvitsemme ennaltaehkäiseviä ohjelmia. Työ, terveys ja turvallisuus työpaikoilla on otettava vakavasti. Ja sen vuoksi meillä on velvollisuus. Kaikki, jotka työskentelevät, ovat terveitä ja että me suojelemme heitä. Ja minua huolestuttaa PK-yritysten tilanne ja se, että mahdollisesti PK-yritykset jätettäisiin tieteen sääntöjen ulkopuolelle koska sanotaan, että äh, kilpailukyky äh, heikkenisi muuten. Mutta me olemme sitä mieltä, että olisi paljon parempi, että tukisimme PK-yrityksiä ennaltaehkäisevässä työssä ja, työ- ja turvallisuuden täytäntöönpanossa. Se on parempaa kuin se, että äh, käytetään porsaanreikiä. Uh, arvoisa puhemies. Olen tyytyväinen tästä uudelleentarkastelusta tarkastelusta, koska tarvitsemme työterveysturvallisuuspuitteistoa, joka uh, kattaa uudet esiin tulevat riskit ja muuttaa työkuvioita. Ja meidän täytyy joka tapauksessa ottaa käyttöön paremman sääntelyn periaate ja se lähestymistapa, joka, uh, jota komissio, komissaari Timmermans edisti. Tarvitsemme sääntelyä, jotta ihmiset olisivat turvassa, enkä koskaan tue sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät turvallisuutta. On kuitenkin väärä käsitys siitä, että parempi sääntely äh, riittäisi, äh, äh vähentäisi ää, äh, lähentäisi äh, lainsäädännön mm, tai lisäisi työ, lainsäädännön monimutkaisuutta. Tilanteen pitäisi olla päinvastoin. Kun liiketoiminnan ja yritysten taakka keventyy, niin työterveys ja turvallisuus lisääntyy. Työterveys ja turvallisuus tarkastajien pitäisi keskittyä siihen, mitä työpaikalla tapahtuu, eikä niinkään siihen, että onko siellä kansioissa oikeat dokumentit järjestyksessä piirulleen. Eli minun mielestäni komission pitäisi yksinkertaista säänte- yksinkertaista sääntelyä ja vähentää byrokratiaa. Meidän täytyy todella miettiä, kuinka riskinarviointi, dokumentaatio pienissä yrityksissä ja sellaisilla toimialoilla, jotka, joissa ei ole paljon riskejä, voitaisiin tehdä helpommaksi. Edustaja Haaken. Kiitoksia puhemies. Kiittäisin komission ja sen tähän vastauksestaan. Kuitenkin mielestäni on tärkeää, että ymmärrämme, mistä oikein on puhe, koska joka vuosi 4000, yli 4000 työntekijää kuolee EU-ssa johtuen työonnettomuuksiin ja yli kolme miljoonaa ihmistä yli kolmilla työntekijää joutuu uhriksi työonnettomuuksi ja he joutuvat sairaslomalle. Ne ovat huomattavia lukuja. Puhutaan 11 ihmistä joka päivä, joka kuolee työperäisiin onnettomuuksiin ja 8000 vammautuu, loukkaantuu. Tämän takia tämä kysymys komissiolle tehtiin ja vaikka on Täällä on monta kysymystä, en halua kaikkiin vastaan, mutta ehkä ottaisin esille muutaman kysymyksen kun puhumme mitattavista tavoitteista, aikatauluista, määräaikaisarvioinneista, haluaisin vain kysyä, onko mitään edistystä saatu aikaan, vaikka siinä, että parannettaisiin tilastotietoja, niiden luotettavuutta ja vertailtavuutta ja sopivan aika, että ne tulevat ajoissa. Onko mitään edistystä saatu aikaan, jonka voisimme ottaa esille? Ja minkälaisiin toiminnon ryhdytty, jotta voitaisiin edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa? Esimerkiksi PK-yrityksiä voitaisiin tukea, neuvoa suuremmista yrityksistä tässä hankintaketjussa. Onko mitään esimerkkejä tällaisesta toimista? Me olemme kuulleet paljonkin puhetta selkeästä lainsäädännöstä ja käyttäjystävästä oppaista. Ehkä jotakin saatu aikaankin, mutta jos komission sen voisi antaa yksityiskohtaisempia tietoja vielä. Sitten suku sukupuolen ja iän mukaan jaoteltu tilastotieto on erittäin tärkeää, koska minä uskon, että jos saamme tämän tyyppistä käsimme, silloin saadaan myös parempia poliittisia lopputuloksia. Siis tästäkin kertokaa, jos edistystä on saatu aikaan. Vielä pari asiaa lopuksi. Hiljattaisessa eurobarometritutkimuksessa työntekijät olivat sitä mieltä, että stressi on kaikki kaikkein suurin työperäinen riski. 53 prosenttia oli tätä mieltä. Minä tiedän, että työsuojelusäätiö lisää tiedotusta terveistä työpaikoista, mutta koska tämä on niin suuri riski, olen sitä mieltä, että meidän vielä täytyy puuttua tiukemmin vielä tähän kysymykseen ja enemmän pitää kyllä voida tehdä. Ja haluaisin vain kysyä komissaarilta, onko minkälaisia ehdotuksia siitä, että voitaisiin edistää terveellistä työympäristöä ja myös tällaista henkistä hyvinvointia voitaisiin edistää työpaikoilla. Ehkä tiedättekin, että viimeisen, viime, viime vaalikaudella komissio ehdotti ainakin sitä, että olisi direktiivi tuki- ja liikuntaelisairauksista. Tämä, äh, tämä neuvosto hylkäsi ja jälleen kerran, jos viittaan tähän eurobarometritutkimukseen, voimme nähdä, että yksi neljästä sanoo, että ergonomiset riskit ovat todella huomattavia työpaikoilla, joten tässä kontekstissa jälleen kerran, vaikka en ehdota sitä, että voisimme ajatella tässä direktiiviä, mutta viime kaudella komissio sanoi, että se olisi välttämätöntä. Onko teillä minkälaisia ajatuksia mielessäni siitä, miten voisimme käsitellä tätäkin kysymystä vähän tuloksellisemmin? Kiitoksia. Gracias. Boylan. Kiitoksia edustaja Boylan. Uh, Kiitoksia puhemies. Toivotan tervetulleeksi tilaisuuden keskustella työterveydestä ja turvallisuudesta. Ja olen iloinen, että komissio on ilmoittanut halunsa suojella työntekijöitä. Mutta toisaalta, jos emme saa aikaiseksi työsuojelutoimenpiteitä, niin miksi sitten, kun samanaikaisesti luomme sellaisia toimenpiteitä, jotka saavat aikaan epätyypillistä työtä, josta on tulossa yhä enemmän normi. Irlannissa 2008 vuodesta lähtien mm, tämä teon tapa on kasvanut 46 prosentilla Psykososiaaliset ongelmat ovat asia, jota ei voida aliarvioida. Se aiheuttaa merkittävää stressiä työntekijöille ja työnteräiset vaivat aiheuttavat aiheuttavat työpoissaoloja. Tämä johtaa tai vaikuttaa negatiivisesti henkilöiden kykyyn saada sairaanhoitopalveluita niin ikään, koska heillä ei ole yksinkertaisesti varaa ruokaan. Meidän täytyy samanaikaisesti myöskin tarttua epävarmoihin, epäturvallisiin, turvattomiin työolosuhteisiin ja epävarmaan työhön. Chers collègues, mon rapport en 2000... Hyvät kollegat, 2011 kertomuksessa me halusimme parantaa eurooppalaisten työturvallisuutta ja turvallisuutta. Tästä on nyt kolme vuotta, hyvät kollegat, kolme vuotta. Ja tänä päivänä 2014-2020 puitteissa me olemme tavoitteista valovuosien päässä. Meillä on Euroopassa liian paljon työtapaturmia, työsairauksia ja tässä puolet näistä on syöpiä ja neljäsosa sydän- ja verisuonisairauksia. Tämä on taloudellinen virhe myös, koska nämä sairaudet ja tapaturmat maksavat erittäin paljon terve- sairaanhoitojärjestelmillemme ja työnantajille. No mitä sitten tapahtuu miesten ja naisten tasa-arvolle työssä? Milloin työmarkkinaosapuolet otetaan todella mukaan tähän toimintaan? Milloin me saamme komissiolta määritelmän työtapaturmista ja työsairauksista? Teidän ö, ohjelmapuitteistonne ei ole ajan tasalla. Tämä on nyt komissiolla viimeinen mahdollisuus toimia. Tämä on viimeinen mahdollisuus Euroopan komissiolla ottaa huomioon eurooppalaiset työpaikilla ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että että Euroopan kansalaiset, he eivät voi jatkuvasti taistella oman elämänsä puolesta työpaikoilla. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, viimeisimmät äh, syöpätutkimusinstituutin tutkimukset osoittavat, että kaksi miljoonaa ihmistä Euroopassa sairastuu syöpään. 8 prosenttia näistä liittyvät työperäisiin sairauksiin ja näistä osa, hyvin suuri osa liittyy asbestiin ja näistä asbestisairauksista suuri osa tapahtuu Euroopassa, vaikka meillä onkin vain 13 prosenttia maailman väestössä. Nämä asbestisairaudet liittyvät usein terästeollisuuteen, betoniteollisuuteen. Pitää, meidän pitää lopettaa tämä kauheus. E, komissio tulee sanomaan, että tämä on jäsenvaltioiden tehtävä, mutta e, jäsenvaltiot ovat kuten Italia ja Italian eternittiskandaali, jossa, e, jotta yksi poliitikko voitaisiin pelastaa, tuhannet kansalaiset eivät ole saaneet oikeutta. Meidän täytyy lopettaa tämä. Señor Mann. Herra puhemies. Tärkeintä tässä aiheessa on, että meille on selvää, että työturvallisuus on asia, jota pitää suojella. On yrityksiä ja yrittäjiä, joiden täytyy ymmärtää, että työntekijöiden terveys vaikuttaa yrityksen tehokkuuteen lisää sitä. Ennen kaikkea on kysymys myöskin ehkäisevästä toiminnasta silloin, kun on kysymys tästä aiheesta. Usein sanotaan, että ei ole työpaikoilla mitään suojatoimia, ja tämä on todellakin sellainen alue, jota ei pidä aliarvioida. On suuria ongelmia, sairauksia, jotka liittyvät työhön ja liittyvät siihen, että joudutaan tekemisiin erilaisten aineiden kanssa – työpaikalla. Maat, kuten Kreikka, jossa on jouduttu säästämään kovasti, tämä ongelma on todella suuri. Kysymys on siitä, että edellytykset ovat olemassa, jotta voidaan tukea nimenomaan ehkäisevää toimintaa, jotta voidaan suojella samalla myöskin ihmiselämää. Muistioilla ja säästöpakoilla on hyvin vaikea myöskin tukea työntekijöitä. Gracias, señor Mann. Kiitoksia. Nyt herra Mann. Työskentelyolosuhteet EU-ssa, niitä meidän on parannettava yhdessä. Olen samaa mieltä onnistummeko myös siinä, että otamme johtoaseman työterveyden ja turvallisuuden alalla? Onko tämä, niin tämä liian pitkälle tuolla oikealla istuville kollegoille? Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, kolme miljoonaa työntekijää kohtaa työtapaturman vuosittain. Vuoden 1998 puitedirektiivi oli läpimurto. Nyt tarvitsemme uuden strategiset puitteet. Lähestymistapa on oikein ja me työllisyysasioissa sanoimme, että tätä tarvitsemme. Kyllä tarvitsemme uusia tavoitteita ja kyllä tarvitsemme yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Pienissä yrityksissä täytyy tehdä eniten. Yrityksen koko on tärkeää, kun ajatellaan riskiä Erityisesti pienyrityksissä määräyksiä noudatetaan vain hyvin vähän osittain johtuen korkeista kustannuksista. Vaadin, ettei luoda uutta byrokratiaa, vaan että yrityksiä tuetaan työsuojelussa, että sopeutamme lainsäädäntöä ja PK-yritysten täytyy olla uudistusten keskiössä vuodelle 2016. Meidän täytyy varmistaa, että konkreettiset toimenpiteet vihdoinkin purevat. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Simon. Thank you, Mr. President. Uh, and... Kiitos puhemies. Herra puhemies, minä todellakin todellakaan en halua sanoa, että komissio tekee taas sitä, mitä siellä on tehnyt. Se on tuonut tänne kyllä aivan oikeaa melua. Se on esitellyt meille strategiset puitteet, jotka eivät ole millään tavalla kuitenkaan strategiset, eivät kädessä mitkään puitteet. Suoraan sanottuna, herra puhemies, tässä ei ole mitään sisältöä. Missä on se, että miksi puutumme karsenogeeneihin. Me tiedämme, että syöpä on suurin yksittäinen tappaja, mitä tulee ihmisiin työpaikoilla. Sen pitäisi olla tässä niin sanotussa strategisessa äh, puitesuunnitelmassa. Missä on asbesti, joka tappaa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain? Missä se on tästä, tässä niin sanotussa strategisessa niin sanotussa puitteessa? Mitä sitten mustista listoista? 3000 ihmistä Isossa Britanniassa on nimenomaan rakennustyömailla joutunut mustalistalle siitä, että ovat uskaltaneet ottaa esille työturvallisuuskysymyksiä. Missä se asia on tästä, äh, missä se asia on tässä niin tuossa puitteessa? Missä on sitten äh, työtautien siirtäminen johonkin sellaiseen säädökseen, jota voidaan käyttää eu tasolla? Totta kai komissio jäsen on varmasti ollut rehellinen ja vilvitön, kun on käyttänyt täällä kauniita sanoja ja pitänyt meteliä. Mutta minusta me tarvitsemme toimia, jotta jotakin tapahtuu. Koska muuten tilanne on pelkkää savuverhoa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gerike, mutta hän ei ole tuolla paikallansa. Emme tiedä, onko hän paikalla vai ei. Näyttäisi siltä, että ei, joten tässä tapauksessa siirrymme Seuraavaksi edustaja Tornano. Olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia, hyvä puhemies. Työterveys ja turvallisuus ovat yrityksen ja työntekijöiden hyvinvoinnin peruspilareita. Erilaisten tekniikoiden moninaistuminen ja uudenlaisten ammatillisten riskien ilmaantuminen vaatii yhä enemmän sääntelyä tämän ala, tällä alalla. Kuitenkin tämä kriisi, jonka läpi olemme kulkeneet ja joka jatkuu edelleen ja joka myös ilmenee yhä herkässä taloudellisessa tilanteessa, aiheuttaa hyvin suuren ongelman työterveyden ja turvallisuuden ennaltaehkäiseville työlle yrityksissä, koska tämä on kallista, mutta erittäin tärkeä kuitenkin. Älkää me erehtykö, hyvät kollegat. Euroopan unioni, on, Euroopan unioni ei ole mikään ratkaisu. ultra ur, ultraliberaali komissio ei aio tukea työterveys- ja turvallisuuskysymyksiä. Monikansallisten yritysten määräysvallassa oleva teknokratia vain haaveilee vapaa markkinoista työmarkkinoilla Euroopassa ja tässä aiheutetaan haittaa työntekijöiden turvallisuudelle. Meidän täytyy pysyä edelleen valppaina. Euroopan unioni ei ole lääkäri, se on sairaus. Monsieur Roland. Sera puheenjohtaja Roland. Nouveau cadre, c'est fait. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tässä on jo saavutettu edistystä, mutta meillä on vielä ongelmia. Joka päivä 11 ihmistä kuolee työtapaturmissa. Joka päivä yli 8000 ihmistä kärsii vakavista sairauksista. Eli tässä puheenvuoroni, aik- puheenvuoroni aikana kahdeksan työntekijää joutuu vakavaan työtapaturmaan. Tämä on valtaisa inhimillinen raama, mutta sillä on myös suuri taloudellinen vaikutus niin yrityksille kuin ö, terveysjärjestelmillekin. Minä olen tyytyväinen siihen, että tämä suunnitelma on olemassa, mutta nyt ei pelkästään pärjätä hyvillä aikeilla. Me tarvitsemme tuloksia, jossa on hyvin numeroituja tavoitteita, arvioitavissa olevia tavoitteita. Avainsanana tässä kaikessa on ennaltaehkäisy. Meillä täytyy olla työmarkkinaosapuolten mukanaolo kaikilla tasoilla. Niin valvonnan rooli on myös tähdellinen, mutta tässä tarvitaan todellisia inhimillisiä voimavaroja, samoin kuin koulutusta. Meidän täytyy pystyä vastaamaan uusiin riskeihin, uusiin haasteisiin työpaikoilla. Tiedonanto, tiedonannossa on tärkeää ottaa huomioon pk-yritysten rooli. Minä haluaisin, että yksinkertaistettaisiin lainsäädäntöä. Se on välttämätöntä, mutta se ei missään tapauksessa voi tapahtua niin, että vaarannetaan työntekijöiden työterveys ja turvallisuus. Heidän elämälleen ei voi laittaa hintalappua. Kiitos. Merci. Kiitos. Seuraava puhuja on Rova Jongerius. Minuutti 30 sekuntia. Ehm, geachte commissaris, het is een goede zaak. Kiitoksia Hyvä. Äh, komission jäsen on ihan mukavaa, että komissio haluaa, että yrityksille äh, asetetaan vähemmän sääntöjä, mutta hyvät työskentelyolosuhteet ovat vielä tärkeämpiä. Toivon, että kun luotte tätä uutta lähestymistapaa, haluatte toteuttaa Eurooppaa, joka toimii ihmisille, ei vain yrityksille. Viime vuosina meillä on yhä enemmän uuden tyyppistä työn, työntekijöitä, pätkät työvoimaa, itsenäisiä ammatinharjoittajia, ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista työsuojaa. Aikooko komissio myös näille henkilöille taata työturvallisuuden ja terveyden? on myös työntekijäryhmiä, jotka eivät edes sovi näiden puitteiden eh, piiriin. Esimerkiksi poliisi ja sotilaat, heillä ei ole samanlaisia työturvallisuustakeita Aikooko komissio lähiaikoina ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä, jotta myös nämä ihmiset, jotka varmistavat meidän turvallisuutemme, saisivat samat takeet, että heillä että suojeltaisiin työpaikallaan? seuraavaksi edustaja Sarjanopoulos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον καπιταλισμό Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unionissa kapitalismi on sellaista, että työterveys ja turvallisuus on kustannus. Tärkeintä on voiton tavoittelu. Lainsäädäntö lievenee ja valvontaa ei ole. Työntekijöitä, työnantajia pidetään syyttöminä työtapaturmiin. Työntekijöiden täytyy maksaa omalla terveydellään tästä. Ja aina ihmiset eivät saa riittävästi apua. Me olemme, meillä on esimerkiksi vaadittu raskana olevia naisia keskeyttämään raskautensa tai muuten he menettävät työpaikansa. Ihmiset työskentelevät kauheissa olosuhteissa. Sadat tuhannet ihmiset kuolevat ammatillisten tautien vuoksi ja joka vuosi tuhannet ihmiset menettävät työtapaturmissa henkensä. Työntekijöiden liikkeelle ja kommunisteille työn, työntekijöiden terveys ja turvallisuus on ensisijassa. Meidän täytyy auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsivät erilaisista ammatillisista sairauksista. Ja meidän täytyy asettaa vastuuseen ne, jotka ovat vastuussa. Salini, minuutti 30 sekuntia. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies Tämä asia, josta keskustelemme, on asia, joka liittyy hyvin paljon talouteen, kulttuuriin. Myös omassa maassani Italiassa meillä on ollut kuolemantapauksia ja pitkiä oikeusprosesseja, jotka ovat liittyneet esimerkiksi asbestiin ja tämä tärkeä aihe on nyt keskustelun keskiössä aivan oikein omassa maassani. Mm, Eurooppa on yhteisö, jossa on hyvin edistynyttä työterveyslainsäädäntöä. Valitettavasti yksittäisissä jäsenvaltioissa tämä lainsäädäntö muuttuu byrokratiaksi. Miten tavoite voitaisiin saada? Italiassa Marco Biagi, juristi, menetti elämänsä, henkeensä tämän asian takia. Hän sanoi, että meidän täytyy tavoitteet asettaa etusijalle eikä sääntöjä. Mikä meidän tavoitteemme on? Kouluttaminen ja tiedottaminen, ei pelkästään työntekijöiden, vaan myöskin nuorten, jotka haluavat päästä työelämään. Heidän täytyy päästä sinne tietäen, mikälainen hyvä työpaikka on, miten sellainen työpaikka valitaan ja kun sellainen on saatu, miten sitä puolustetaan, millaisia sääntöjä, millaiset suhteet työnantajaan on oltava kuitenkin sellainen tilanne, että työnantaja ei myöskään saisi nähdä uhkana. Me, tällainen kypsä talous, joka on teknologisesti edistynyt, se sisältää myös turvatut työpaikat. Edustaja Blinkevitsiutte, minuutti 30 sekuntia. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen yhtä mieltä siitä, että ehkäisy ja työturvallisuus- ja terveyspolitiikan täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää niin työn laadun kuin työolosuhteiden ja kilpailukyvynkin näkökulmasta. Me emme puhu mistään koneista, vaan ihmisistä. Strategisten puitteiden täytyy, niissä, niiden keskiössä täytyy olla ihmisten kun otetaan myös huomioon, että elinikäodotukset ovat korkeammalla kuin ennen. Meidän täytyy ottaa huomioon väestömuutos Euroopassa. Työnantajien täytyy tunnustaa nämä muutokset ja käyttää yhä enemmän myös ikääntyneempiä työntekijöitä. Ei pidä unohtaa sitä, että ö, työriskit, työperäiset riskit ovat erilaisia vanhemmilla ihmisillä kuin nuoremmilla. Ihmiset voivat tehdä nykyään työtä pitempään ja näin ollen täytyy myös sopeuttaa työtapa, työterveys- ja turvallisuusasioita. Tähän päivän asti on vielä liian vähän kiinnitetty huomioon psykososiaalisiin riskeihin. Ajatellen esimerkiksi joukkoirtosanomisia, ja sen vaikutuksia nyt kriisin aikana – Tuhannet ihmiset ovat valmiita ottamaan vanhempien työntekijöiden paikan. Liian vähän kiinnitetään huomiota myös työperäiseen stressiin. Me tarvitsemme uutta materiaalia ja meidän täytyy ottaa huomioon uudet työprosessit, työtekniikat. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä. Kaikki eivät voi samalla vauhdilla sopeutua uudistuksiin. Ja tällä on vaikutuksia heidän henkiseen terveyteensä. Seuraava puheenvuoro edustaja Kelli, olkaa hyvä. Minuutti 30 sekuntia Tänä aamuna parlamentissa Paavi äh, piti meille innostavan puheen ja tuossa puheessa hän viittasi ihmisarvoon. Ja paras tapa antaa ihmiselle ihmisarvo on antaa hänelle työpaikka. Se parantaa ihmisten ähm, hyvinvointi antaa heille tehtävän, mutta ei ole mitään järkeä antaa ihmisille työpaikkaa, jos he eivät ole turvassa työpaikallaan. Ja näin kuitenkin tapahtuu useissa paikoissa Euroopassa. Vähän aikaa sitten Latvian pääministeri hänellä hänellä, äh, siellä tapahtui katastrofi äh, ja tämä osoittaa, äh, millaisia vaaroja on. Koljani Marian Harkin puhui tilastoista, kuinka paljon ihmisiä vammautuu työpaikoillaan ja tämä on kyllä kauhistuttavaa. Siksi meidän täytyy työskennellä kovasti tämän asian parissa. Täytyy

ja seuraavaksi meillä on muutama tarkkaan ottaen viisi catch the eye puheenvuoroa. Pyydettyjä puheenvuoroja on useampia, mutta voin ottaa vain viisi puheenvuoroa ja luen nämä korkeintaan minuutin puheenvuorot nyt ja sen jälkeen sitten komissaari Thyssen käyttää puheenvuoron komission puolesta. Eli ensin eh, herra Polczak, EPP, sitten herra Zani SD, herra Marias ECR, rouva Lopes Bermejo GUE ja rouva Morvai sitoutumattomat. Ensin herra Polczak, korkeintaan yksi minuutti, olkaa hyvä <clears throat> pane předsedající já bych chtěl pouze sdělit ještě svůj názor k druhé stránce věci. puhemies haluaisin sanoa mitä ajattelen tästä toisesta aspektista. Uskon, että lainsäädäntö pystyy vähentämään riskejä työpaikalla. Uskon, että tämänhetkinen tilanne on johtanut liikaan säätelyyn olen tietenkin pahoillani jokaisesta uhrista. Kuitenkin liika lainsäädäntö saattaisi tehdä meistä vähemmän kilpailukykyisiä taloudellisesti. Se lisää kustannuksia. Kollegani Mann sanoi samaa. Me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä. Meidän täytyy suojella työntekijöitä, mutta tämän täytyy olla johdonmukaista ja avointa. Pidän komission lähestymistavat. Seuraavaksi edustaja Sanae, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tällä kysymyksellä yritin aiemminkin jo ottaa tämän esille jo kesän alussa – kesäkuussa esitin, heinäkuussa esitin kysymyksen komissiolle ja vastaus oli minusta hyvin mielenkiintoinen. Puhumme 27 direktiivistä, jotka käsittelevät tätä kysymystä, jolla säädellään tätä kysymystä. Ja nämä direktiivit, miten ne ovat päättyneet kansallislainsäädäntöön, on jäsenvaltioiden tehtävä ja viime kädessä myöskin toimeenpanon valvonta jäsenvaltioiden tehtävä me kuitenkin tiedämme, että nyt pitäisi saada aikaan sellainen strategia, joka todellakin merkitsee sitä, että tekee unionista sellaisen, että se varmistaa var- turvallisuuden työpaikoilla niin, että Euroopan valtion yhteistä tulee todellakin tällainen unioni. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Marjas, maks yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies Koko tämä kysymys työterveydestä ja turvallisuudesta on äärimmäisen tärkeää. Tämä, tässä ei ole kysymys vain tämän päivän yhteiskunnasta, vaan siitä on keskusteltu jo vuosien ajan. Ensinnäkin tähän kuuluu inhimillinen ulottuvuus, koska terveys on äärimmäisen tärkeä hyödyke ihmiselle. Sillä on myös taloudellinen ulottuvuutensa. Jos lainsäädäntö, jos lainsäädäntöä ei panna täytäntöön, monet yritykset voivat harjoittaa epäreilua kilpailua ja vääristää kilpailua alemmilla kustannuksilla. Ja kun työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö ei panna täytäntöön, tämä maksaa yhä enemmän jäsenvaltioiden terveysjärjestelmille. Tämä on tärkeää ja tämä täytyisi ottaa huomioon, eritoten niissä maissa, jotka ovat kärsineet äh, tähän asti täytäntöönpanosta politiikasta. Bermejo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Työpaikkojen äh, huono asema ja työterveys- ja turvallisuusriskit ovat sellaisia asioita, joita komissio näyttäisi ottavan huomioon. Vaikka työllisyyttä on tuhottu nyt paljon, niin työ tapaturmia, jotka johtavat kuolemaan tai sairauksiin, ovat lisääntyneet viime vuosina. Tässä täytyisi vahvistaa työntekijöiden edustusjärjestöjä, samoin kuin työpaikkavalvontaa. Olen pahoillani, että komissiolla ei ole riittävästi kunnianhimoa, koska nyt ei käytetä luotettavia tilastoja Monilla aloilla tarvitaan erityisiä ja aktiivisia toimia, mutta näyttäisi siltä, että komissio ei välitä asiasta, eri, myös ottaen huomioon tämänhetkisen lainsäädännön ja sen täytäntöön panoon. Tässä halutaan lähinnä vain sääntelyä purkaa. Tässä puhuttiin aikaisemmin esimerkiksi kemiallisista aineista. Tässä nähdään, miten suuria kustannuksia tämä tuo. Kiitos seuraavaksi edustaja Morva, yksi minuutti, Kiitos. Rouva komission jäsen, meillä Unkarissa on hyvin vähän sellaisia asianajajia, jotka ajavat todellakin äh, työntekijöiden oikeuksia. Sain eräältä henkilöltä viestin äskettäin tekstiviestinä, joka käsittelee äh, sellaisten henkilöiden tilannetta, jotka ovat erään monikansallisen yrityksen uhreja – me ollaan todennut, että Unkarissa työntekijät eivät voi sairaana minä sairastumalle, he tekevät sairaana työtä. He pelkäävät työpaikkansa puolesta. He eivät saa kunnollista ruokaa. He eivät voi mennä edes käymään käymälässä. Ja, ja tämä merkitsee sitä, että he joutuvat jopa naisina tekemään paljon raskasta työtä, nostamaan raskaita esineitä ja heidän palkkansa kuitenkin vain viidesosa siitä, mitä Länsi-Euroopassa maksetaan. Mitä komission sen tietää tästä, mitä hän aikoo tehdä sen hyväksi, että tällainen orjuus Unkarissa ja muuallakin Euroopan unionin niin sanotussa uusissa jäsenvaltioissa tai reuna-alueilla loppuisi? Kiitos. Kiitos. Ja päätteeksi komissaari Thyssen, olkaa hyvä. Ah. voorzitter eh, dames en heren beste. kiitoksia hyvä puhemies hyvät eh, parlamentin jäsenet eh, kiitän teitä tämänpäiväisestä keskustelusta se antaa minulle mahdollisuuden jälleen kerran toistaa teille, kuinka sitoutunut olen siihen, että parannamme ihmisten työskentelyolosuhteita ja meidän täytyy kiinnittää myös huomiota työterveyteen ja turvallisuuteen. Olen kuullut useita huolenaiheita, useita huomioita teiltä. En nyt tietenkään voi käsitellä kaikkia tässä, mutta te sanotte, että strategia ei ole riittävän laaja. No hyvä, me yritämme vielä vähän työstää tätä. Nämä puitteet ovat jo olemassa, sehän on myönteistä ja tarkoituksena on myös saada aikaan näiden sääntöjen tehokas täytäntöönpano. Me haluamme ennaltaehkäisyä ja haluamme löytää myös ratkaisun väestörakenteen muut muutokseen. Täytyy siis muistaa, että myös työntekijäjoukkomme vanhenee. Tällä hetkellä me jälkeisarvioimme yhteisön lainsäädäntöä, kaikkia koko lainsäädäntöämme, näitä 24 asetusdirektiiviä tarkastelemme, äh, katsomme, äh, mitä meidän pitää tehdä. Täytyy katsoa, mikä tämän äh, lainsäädännön arvion tulos on, ja sitten voimme katsoa yhteensä, kuinka voisimme toimia sekä lainsäädännön alalla että poliittisten toimenpiteiden alalla niin, että tilanne työpaikoilla paranee keskustelusta kävi ilmi, että teille työterveys ja turvallisuus on erityisen tärkeää PK-yrityksissä. PK-yritykset luovat hyvin paljon työpaikkoja ja siellä tietenkin täytyy taata työsuojelu. Olen samaa mieltä kanssanne, että vähemmän sääntöjä se ei saa tarkoittaa heikompaa suojan tasoa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö voisi katsoa voitaisiinko vähemmillä säädöillä kuitenkin saada aikaan korkea työsuojelun taso. Työtapaturmien määrä on vieläkin korkea. Monet teistä mainitsivat lukuja. Jokainen työtapaturma on liikaa. Emme siis voi koskaan olla tyytyväisiä. Mutta viime strategian arviosta opin sen, että työtapaturmien määrä on vähentynyt. Meidän täytyy kuitenkin myös muistaa, että on uusia riskejä, uudenlaisia riskejä, jotka meidän on pidettävä mielessä kun tutkimme tätä alaa. Yhden riskin mainitsittekin, nimittäin työperäisen stressin. Viime strategiapuitteissa tätä asiaa käsiteltiin ja nykyisissä puitteissa huomioidaan myös mielenterveys eräänä haasteena. Me tiedämme, mm, niiden ihmisten tilanteen, joiden täytyy olla jatkuvasti eh, saavutettavissa 24 tuntia eh, vuorokaudessa. Heidän täytyy olla tavoitettavissa. Tämä voi tietenkin lisätä stressiä ja mm, tätäkin on arvioitava. Meillä on myös eh, virastomme, joka nyt toteuttaa kampanjaa hyvistä turvallista työpaikoista Euroopassa. Turvalliset työpaikat hallinnoivat stressiä kampanja. Mm, tämä on vasta aluillaan, mutta tämähän on osoitus siitä, ettei meillä ole pelkkiä sanoja, vaan myös poliittisia tekoja. Haluaisimme yhteisön toimenpiteitä mielenterveyden saralla ja hyvinvoinnin saralla työpaikalla. Tätä teemme yhdessä Sanko-pääosaston kanssa. Nyt se on kai Sante-pääosasto. Kuluttajansuoja ei ole siinä enää mukana, mutta meillä on siis ihmisiä jäsenvaltioissa, jotka työskentelevät työpaikkojen hyvinvoinnin ja mielenterveyden parissa. Ähm, täällä on puhuttu myös asbestin vaaroista. Asbesti on ollut jo pitkään kiellettynä Euroopassa, mutta me tiedämme, että asbestia vielä on rakennuksissa ja rakennusalalla työskentelevät ovat vaarassa, jotka esimerkiksi purkavat näitä rakennuksia. He ovat siis vaarassa, sen tiedämme, mutta me myös tiedämme, että lainsäädäntö on olemassa e, ihmisten suojaksi tässä asiassa. Haluaisin vielä lisätä, että Tätäkin lainsäädäntöä nyt uudelleen arvioidaan siis nämä 24 direktiiviä, niitä me nyt juuri tarkastelemme. Ja kun tämä arviointi on päättynyt, niin voimme tästäkin aiheesta sanoa jotain ja sitten voin kertoa teille, mm, mihin suuntaan haluamme mennä. Um, Edustaja Junkerius puhui poliisista ja sotilaista. Tässä minun on myönnettävä, etten edes tiennyt, että eh, heidät on jätetty tämän puitteiston ulkopuolella. Eh, voin kyllä kuvitella miksi, mutta eh, tietenkin meidän täytyy huolehtia myös heistä ja näin aionkin tehdä. Hyvät kollegat, olen huomannut, että olet hyvin motivoituneita, kun on kyse työpaikkojen turvallisuudesta ja terveydestä. Haluatte tehdä yhteistyötä. Minä kovasti odotan tätä yhteistyötä ja voin vain toistaa sen, mitä sanoin aluksi. Myös tällä alalla tulemme tekemään hyvää yhteistyötä kaikkien ähm, eturyhmien ja varmasti myös ähm, työmarkkinaosapuolten kanssa. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja odotan yhteistyötä. Kiitoksia komissaari Thyssen. Keskustelu on päättynyt. Eh, Seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle, joka koskee työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanoa. Valiokunnan puolesta, siis työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta, saa nyt puheenvuoron Marita Ulskuk, joka on tämän suullisen kysymyksen allekirjoittajia. Eh, redan i... Jo perustamissopimuksessa, Roman sopimuksessa lyöttiin tasavertaisuus lukkoon perusperiaatteena Euroopan yhteistyössä. Tämän eh,